meidän politiikkaamme perustuu. Euroopan union, Euroopan parlamentilla on tässä yhteydessä erittäin tärkeä rooli. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset, hyvä komission jäsen. Kiitoksia myös siitä, että olette niin väsymättä tehneet työtä naapuruspolitiikan puolesta. Lopuksi meillä on äh, tämän keskustelun lopuksi meillä on ulkoasianvaliokunnalta kaksi päätöslauselmaesitystä. Yksi, joka käsittelee naapuruspolitiikan itäistä ulottuvuutta ja toinen, joka käsittelee eteläistä ulottuvuutta ja niistä äänestetään huomenna kello 12. Seuraava kohta esityslistalla, hyvät kollegat, on komission julkulausuma joka koskee seksuaalisen väkivallan käyttöä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa. Ja puheenvuoro on jälleen komission puolesta. Komission jäsen Fyylellä, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet. Meidän täytyy hyvin tiukasti kieltäytyä hyväksymästä väkivalta naisia kohtaan, pelottelu, nämä järkyttävät rikokset, joita usein tehdään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä kohtaan, ovat juuri tällaisia. Valitettavasti pitää paikkansa, että monissa maissa maailmassa, ei pelkästään Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idän maissa, ei edelleenkään ole oikeudellisia puitteita, joilla tämä väkivalta voitaisiin estää tai tuomita. Paljon vielä on tehtävää, jotta vastuulliset saadaan tuomioistuinten eteen. Naiset joutuvat kärsimään edelleenkin syrjivistä laista ja syvälle juurtuneesta sukupuolisesta epätasa-arvosta. Esimerkiksi Egyptissä uutta perustuslakia laativa komitea koostuu pelkästään miehistä. Ja uudessa ministeri on vain yksi naisministeri. Tunisia ja Egypti ovat osoittaneet rohkeutta nimenomaan naisten esille tulon kautta. Puolet väestöstä jää poliittisten ja institutionaalisten uudistusten ulkopuolelle. Tämä ei varmaankaan voi tällä tavalla onnistua. Me tuomitsemme tiedot ihmisoikeusrikkomuksista mukaan luettuna äh, raiskaukset, väkivallan, sukupuolisen väkivallan teot naisia vastaan. Euroopan unioni on sitoutunut vahvistamaan naisten roolia politiikassa, kansalaisyhteiskunnassa, politiikassa ja kulttuurielämässä. Se on sitoutunut taistelemaan rankaisemattomuuden kulttuuria ja syrjintää vastaan. Meillä on suuntaviivat, joiden tarkoitus on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, taistella näihin, naisiin kohdistuvaa syrjintää vastaan. Barcelonan julistuksessa, julistuksessa vuodelta 1995, jolla perustettiin Eurovälimeri-kumppanuus, erityisesti vahvistetaan tämä sitoumus Eurovälimerialueen osalta. Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi prioriteeteista, josta Barcelonan huippukokouksessa sovittiin vuonna 2005. Näiden sitoumusten valossa Euro-välimeri ministerikonferenssi vahvisti naisten roolia yhteiskunnassa. Se pidettiin 2006 marraskuussa Istanbulissa. Siellä käynnistettiin innovatiivinen prosessi. Ministerit, mukaan luettuna Algerian, Marokon, palestinalaisalueiden, Syyrian ja Tunisian ministerit sopivat, että omaksutaan hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka perustuu sidok, toisiinsa sidoksissa oleville prioriteeteille – naisten poliittiset ja siviiliset yhteiskunnalliset oikeudet, sosiaaliset taloudelliset oikeudet, kestävä kehitys ja naisten oikeudet kulttuurikysymyksissä ja joukkotiedotusvälineissä. 2006 konferenssin jälkeen työ on jatkunut täytäntöönpanovaiheella erityisesti niin, että äh, on luotu seurantamenetelmä, jonka Euroopan komissio on julkistanut. Kumppanimme Välimeren alueella ovat vahvistaneet sitoumuksensa toisessa ministerikonferenssissa marraskuussa 2009 Marrakesissa. Kansalaisyhteiskunta oli täysin mukana käydyissä keskusteluissa prosessin näkyvyys ja tietoisuuden herättäminen oli yksi niistä haasteista, jonka kaikki osallistujat vahvistivat. Tämän puitteiston ohella Euroopan unionin kahdenvälinen vuoropuhelu toteutuu alakomiteoiden kautta. Niissä käsitellään tärkeitä kysymyksiä ja tämä on hyvin tärkeä metodi ottaa esille näitä kysymyksiä. Puhemies, hyvät jäsenet, lopuksi voin todeta, että Euroopan unioni ei suvaitse naisiin kohdistuvaa väkivaltaa missään muodossa ja käyttää kaikkia mahdollisia keinoja sen ehkäisemiseksi. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Sydämelliset kiitokset, hyvä komission jäsen. Nyt tulemme puhujiin ryhmien puolesta ja EPP-ryhmän puolesta Rova Edith Bauer puolitoista minuuttia. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Kovasti arvostan komission sitoumusta tuomita naisiin kohdistava väkivalta sodan välineenä. Ja sitä käytetään systemaattisesti aseellisissa konflikteissa eri tarkoituksissa, tiedonhankintatarkinnossa, sotilainen palkitsemiseksi, etnisessä puhdistuksessa ja niin poispäin. Väkivalta naisiin kohtiin perustuu perinteisiin ajatustelutapoihin naisista omaisuutena, koska naiset usein välittävät kulttuuria ja kansallisia symboleja, niin väkivalta naisia kohtaan on väkivalta, jolla halutaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoon. Siviilien kohdistuvat hyökkäykset ovat sotarikos ja erilaiset seksuaalisen väkivallan muodot aseellisessa konflikteissa, esimerkiksi seksiorjuus, pakkoavioliitot ovat rikoksia, sotarikoksia Geneven sopimuksen mukaisesti. Liian usein äh, rikolliset äh, jäävät rankaisematta, liian usein naisiin kohdistuva väkivalta pidetään mm, ikään kuin sodan välttämättömänä pahana. Nyt on aika tuomita tällaiset epäinhimilliset käytännöt eh, ympäri maailmaa ja meidän viestimme tänä päivänä pitäisi olla, että tällaisten sotarikosten eh, tekijät eivät saa jäädä rankaisematta. Kiitoksia. Puheaikani ylittyi selkeästi, mutta kiitoksia. Ja nyt edustaja Gomes ja demokraattien ryhmästä. No- Toisin kuin mitä uutisista Libyasta voidaan päätellä, jossa näemme ainoastaan miehiä rintamalla Bengasissa ja Taririn aukiolla ja mielenosoituksessa Jordanissa, Syyriassa, Marokossa nähtiin, että siellä oli naisia kaikista kaupungeista ja taisteltiin demokratian ja oikeudenmukaisuuden puolesta – naiset ja nuoret olivat merkittävässä roolissa Pohjois-Afrikan vallankumouksissa ja arabimaailman mullistuksissa. Näitä maita leimaa patriarkaalinen ja uskonnollinen perinne. Eh, naisten kohtalo tulee olevan aivan keskeinen tulevina kuukausina ja vuosina, kun nämä maat hakevat demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Siksi meidän prioriteettinamme pitää olla niiden naisten tukeminen, jotka rohkeasti aloittivat arabimaiden kevään mielenosoitukset ja meidän on annettava poliittista teknistä rahoituksesta tukea naisille, jotka ovat aktiivisesti tehneet työtä ja on, on kannustettava heidän mukaan tuloa kaikkiin niin instituutioihin ja taloudelliseen politiikan elämään johtajiksi ja edustajiksi ja niin edelleen. On tärkeää, että Euroopan unioni ponnistelee, jotta voitaisiin torjua kaiken tyyppistä seksuaalista repressiota, joka kohdistuu naiseen, mukaan lukien neitsyystestaukset, joita on Tarikissa nähty tai Libyassa. Nämä ovat täysin sietämättömiä rikoksia, kuten komission jäsen Fyde sanoo. Toivomme, että korkea edustaja ja komission jäsen tulevat vaatimaan välittömiä näiden tapausten tutkimukseen ja niin, että vältetään niiden toistuminen. liberaalien demokraattien ryhmästä edustaja Parvanova, kaksi minuuttia. Thank you, Madam Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tämä keskustelu on aloitettu haluamme nostaa esille huolemme Pohjois-Afrikan naisten ja lähi naisten tilanteesta, kun otetaan huomioon tämä poliittinen äh, myllerrys. Libyassa ja Egyptissä erityisesti naisiin on kohdistunut rikoksia. En lähde yksityiskohtia luettelemaan, mutta mainitsen vain kaksi symbolista huolestuttavaa tilannetta. Meidän pitäisi välittömästi nämä tuomita. Libyalainen nainen on sotilaiden raiskaamaksi tullut. Tästä on raportoitu kansainvälisessä lehdistössä ja häntä on 72 tuntia kuulusteltu ennen kuin hänet sitten on vapautettu. Egyptissä, niin kuin kollegat mainitsivat, monet naismielenosoittajat ovat väittäneet, että heidät on alistettu neitsyystesteille ja heidät on myös raiskattu sotilaiden toimesta. Nämä tapaukset tarjoavat meille todistusaineistoa siitä, että raiskausta edelleenkin käytetään aseena siviiliväestön pelottelussa. Jos me emme nosta ääntämme näitä hirvittävyyksiä vastaan, se, sitä ei voida hyväksyä. Neuvoston täytyy tuomita seksuaalisen pelottelun ja väkivallan, kaiken väärinkäytön muoto naisia vastaan lähi ja Pohjois-Afrikassa. Meidän täytyy käyttää kaikkea käytettävissä olevaa poliittista välineistöä, niin, että näissä yhteiskunnissa siirtymävaiheessa naisten oikeuksista pidetään kiinni. Me olemme eilen keskustelleet puitteistosta EU:ssa. Ei ole hyväksyttävä, että meillä on, on kaksinkertaiset standardit, kaksinaismoraali näissä asioissa. Meidän täytyy naapuruspolitiikkaan sisällyttää täysin naisten oikeudet kaikkiin ohjelmiin ja samanaikaisesti on toteutettava erityisohjelmia naisia varten. Kiitos. Hämmelliset kiitokset nyt vihreän ryhmän puolesta. Barbara Lohpiiler puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tällaiset pakotetut niin kutsutut neitsyystestit äh, Egyptin armeijan äh, vaatimuksesta ja tämän libyalaisen naisen joukkoraiskaus ovat hirveitä rikoksia. Emmekä me voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että lisää väkivallan tekoja tapahtuu Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikan konflikteissa. Me viime vuoden marraskuussa sanoimme, että EU-valtioiden ja EUn täytyisi ottaa vihdoinkin vakavasti naisten asema aseellisissa konflikteissa ympäri maailmaa. Viime silloin kerrottiin edistysaskelista on olemassa nyt vahvistettu kansainvälinen puitteisto mm, naisiin kohdistuvasta väkivallasta sota-alueilla. Lisäksi on erilaisia toimintasuunnitelmia ja parhaiden käytänteiden vaihto on erittäin tärkeää. EU on Äh, asettanut käyttöön yli 300 miljoonaa euroa toimenpiteisiin, erityisesti lääketieteen äh, alalla, ja lisäksi on äh, annettu määrärahoja YK päätöslauselman 1325 täytäntöönpanoa varten. Tärkeää tässä on erityisesti henkilökunnan koulutus konfliktialueilla. Nyt nämä toimenpiteet täytyisi toteuttaa, äh, kun EUn kumppanuusohjelma eteläisten välimerten maiden kanssa äh, toteutetaan ja EUn parlamentti Euroopan parlamentti tulee teitä tukemaan siinä varmasti. Nyt Gue Angel ryhmän puolesta. Edustaja Figueiredo, yksi minuutti. Puhemies, tiedämme, että naiset ovat aktiivisesti osallistuneet näiden demokratiaa, oikeuksia ja vapauksia pyytävien kansojen mullistuksiin ähm, Afrikassa ja idässä, mutta on olemassa yleinen käytäntö, johon liittyy raiskauksia ja seksuaalista mistä Nämä ovat ihmiset, ihmisyyden vastaisia rikoksia Geneven sopimuksen mukaisesti. Nämä äh, käytännöt ja hälyttävät uutiset äh, Kongosta, Egyptistä, Libyasta ja muista maista, joissa on aseellisia selkkauksia ja sotia, ovat sietämättömiä meidän. Me tarvitsemme diplomaattista tehokasta toimintaa, jolla voidaan voimakkaasti vastustaa tämän tyyppisen seksuaalisen väkivallan ja häirinnän käyttöä ja naisten vainamista Afrikassa, lähi ja missä tahansa. Haluamme korostaa naisten roolia näissä vallankumouksissa. Meidän on korostettava sitä, että naisten oikeudet on taattava mukaan lukien heidän osallistumisensa uusiin demokraattisiin, oikeudellisiin, taloudellisiin ja poliittisiin rakenteisiin näissä yhteiskunnissa, joissa on vuosisataista syrjintää, ja joissa uhreina ovat aina olleet naiset. Kiitoksia nyt muut puhujat. Edustaja Boskurt, puolitoista minuuttia. Eh, dank u wel, voorzitter. De revoluties in noord Kiitoksia, puhemies. Pohjois-Afrikan kumous tarjoaa mahdollisuuksia Egyptin ja Tunisian uudelleen ja sen tärkeä Bengasissa ja Tunisiassa naiset ovat olleet aina tärkeässä osassa. On paljon mahdollisuuksia, mutta myös vaaroja tässä tilanteessa. Täällä on puhuttu seksuaalista väkivallasta Gaddafin joukkojen taholta, erityisesti naisiin kohdistuen ovat pelottaneet näitä naisia ja pyritään todella pelotella näitä naisia. Näin on käynyt myös äh, Kairossa sotilaiden taholta Libyassa naisia hyvin usein käytetään aseina. Ei ole mitään valvontaa eikä legitiimiyttä näinä aikoina. Ei näin kuitenkaan voida jatkaa. Tarvitaan selkeää merkkiä. Tämän tyyppisestä rikoksesta on jouduttava tuomioistuimeen. Kenenkään ei pidä päästä tästä kuin koiran veräjästä erityisesti naisia on suojeltava, koska naisten rooli yhteiskunnassa on tärkeää, sitä ei pidä unohtaa. Naisilla pitää olla riittävästi tila myös eri komiteoissa, hallituksissa, parlamenteissa. Tarvitaan myös oikeutta koulunkäyntiin. Kaikkien näiden asioiden pitäisi olla agendalla prioriteetteina naisten vapautuminen on äärimmäisen tärkeää, koska näin yhteiskunta voisi edistää, mennä eteenpäin myös mikrolohteen kautta. Kiitoksia. Nyt edustaja Ojulan yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Seksuaaliset väkivallan teot naisia kohtaan, mutta jossain tapauksessa myös miehiä kohtaan Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä ovat suuri huolenaihe, joihin viranomaisten pitäisi puuttua paikan päällä sekä uusien demokraattisten voimien että myös vanhan hallinnon. Haluaisin vedota korkean edustajan Ashtoniin, jotta hän tulisi, että voitaisiin keskustella tästä kauheasta tilanteesta ja hänen tulisi keskustella näiden naapurimaiden edustajien kanssa niin, että väkivallan tekijät joutuvat oikeuden eteen ja että taataan sekä naisten että miesten ihmisoikeuksien kunnioitus. Seksuaalinen väkivalta on pahinta sodankäynnin muotoa, jota pitäisi välttää ja se tulisi rankaista suurimmalla mahdollisella rankaisulla. Kiitoksia. Nyt menemme menettelyn ilman puhujalistaa. Meillä on kaksi puhujaa, edustaja Kelly ja edustaja Zaborska. Olkaa hyvä, edustaja Kelly. Jokunen kuukausi sitten keskustelimme naisiin kohdistuvasta väkivallasta Euroopan unionissa. Silloin mainittiin, että 25 prosenttia naisista – on kärsinyt väkivallasta Euroopassa. Nyt me keskustelemme seksuaalisesta väkivallasta, joka kohdistuu naisiin Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Nämä ovat järkyttäviä tapauksia. Me emme voi sitä hyväksyä. Jotain on tehtävä tämän järkyttävyyden lopettamiseksi. Koko Afrikan mantereilla naisiin suhtaudutaan kovin perinteisesti ja totta kai tämä suhtautuminen korostuu sotatilanteissa. Näitä asioita täytyy korostaa ja nostaa esille niin, että ne ihmiset, jotka syyllistyvät näihin tekoihin, todellakin saatetaan tuomiolle. Joskus ehkä saamme tätä kautta aikaiseksi ajattelutavan muutoksen ja tätä kautta nämä saadaan loppumaan. Kiitokset ja nyt edustaja Zaborska. Danke, Frau Präsidentin. Kiitoksia, puhemies hyvä komission jäsen. Seksuaalinen väkivalta ei ole ainoastaan ihmisoikeusrikkomus tai miesten tai naisten oikeuksien rikkomus. Siinä äh, rikotaan ihmisarvoa, oli kyse sitten miehestä tai naisesta, ja näin on Euroopan unionissa, Libyassa, Egyptissä, Kongossa, missä tahansa äh, lähi tai Afrikan maassa. Sota tilaa ei saa pitää jonkinlaisena tekosyynä. Kongossa tämä alkoi naisten siinä kohdistuvalla väkivallalla ja raiskauksilla ja nyt tämä sama tapahtuu miehille, joten toimiin on ryhdyttävä ja komission tulisi ryhtyä valvomaan ihmisoikeuksia ympäri maailmaa. Meidän tulisi myös löytää välineitä, joilla voitaisiin varmistaa oikeuksien kunnioitus, muuten me epäonnistumme. Kiitoksia. Ja nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President, Honorable. Kiitos puhemies. Parlamentin jäsenet. Parlamentti on tänään tullut tietomme erityisiä yksittäisiä tapauksia, jotka ovat hyvin vakavia. Viime viikkoina Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä kehitys on vienyt tähän suuntaan. Olen pannut merkille nostamanne kysymykset ja ehdotukset, jotka olette tehneet. Niin kuin sanoin, Euroopan unionilla on lukuisia välineitä käytössään ja teemme kaikkemme, jotta voimme saada naisia osallistumaan paremmin yhteiskuntaan ja saamme ehkäistyksi väkivaltaa, uhkailua ja väkivaltaa. Haluaisin korostaa tiettyä myönteistä kehitystä. Esimerkiksi Persianlahden neuvoston on luotu elin nimenomaan näitä asioita varten. Meillä on tietysti myös YK naistyö kansalaisyhteiskunta on keskeinen niin, että saimme aikaiseksi muutoksen sisältäpäin. Meillä on sitoumuksemme poliittisen vuoropuhelun jatkamiseksi, jota on jatkettava uusien kumppaneittemme kanssa. Kiitos. Herzlichen kiitokset, hyvä komission jäsen. Tämän keskustelun päätteeksi on jätetty viisi päätöslauselmaehdotusta viideltä eri ryhmältä, nimittäin vihreältä, ryhmältä, SND-ryhmältä, liberaaliryhmältä,